you agree, let's start. Hyvät kollegat, jos sopii, niin aloitetaan. Meillä on tänään erityinen vieras paikalla ja olen varma siitä, että monet teistä haluavat käyttää puheenvuoron sitten keskustelussa, joka käydään piakkoin. Hyvää huomenta. Tervetuloa kuten aina kokouksemme välitetään internetiin ja tulkataan kaikille valiokuntamme kielille. Ennen kuin ryhdymme vuoropuheluun komissaari Bretonin kanssa, haluaisin tehdä lyhyen ilmoitusluontoisen ilmoituksen. Tällainen viimeistä kertaa ovat siis paikalla yhdistyneen kuningaskunnan kollegamme omasta puolestani valiokunnan ja sihteeristön puolesta haluaisin kiittää kaikkia ITRE Yhdistyneen kuningaskunnan jäseniä arvokkaasta työpanoksesta. Ilmaisen, vali, ilmaisen pahoittelun siitä, että yhdistynyt kuningaskunta on halunnut lähteä Euroopan unionista, mutta kunnioitamme näin Britannian kansan tahtoa ja toivomme saamme aikaiseksi uuden hyvän suhteen yhdistyneen kuningaskunnan kanssa eri etujemme puitteissa, joita meillä on yhteisenä. Toivottavasti yhteistyömme jatkuu vahvana, varsinkin horisontti- ja tutkimuspuitteistossa, mutta myös monissa muissa näkökohdissa, joissa ITRE on voimakkaasti mukana. Ja nyt sen jälkeen kun olemme kiittäneet näitä yhdistyneen kuningaskunnan kollegoita ja sano meille hyvästi, että haluan toivottaa tervetulleeksi komissaari Breton, joka on sisämarkkinakomissaari. Hän vastaa erittäin laajasta alueesta, teollisuuspolitiikkaa, pk-yrityksiä, avaruuspolitiikkaa ja digitaalipuolta. Haluan kiittää häntä siitä, että hän on ottanut kutsumme vastaan ensimmäistä kertaa. Hän on täällä Itressä, nyt komissarin ominaisuudessa, en puhu siis kuulemistilaisuudesta, Mielellämme kuulemme hänen näkemyksiään komission aloitteista, teollisuusstrategiasta, pk-yritysstrategiasta, kuten myöskin muista merkittävistä alueista. Euroopan unionin puolustusteollisuusstrategia on mielenkiintoinen, kuten myöskin eurooppalaisen lähestymistavan koordinointi tekoälyn suhteen. Olemme keskustelleet tästä myös muiden kollegoiden kanssa Euroopan komissiosta. komissaari tästä kovin kiinnostunut, hänellä on paljon ajatuksia. Tietysti mielellämme kuulemme myös siitä, millä tavalla taataan riittävä rahoitus uuteen digitaalinen Eurooppa ohjelmaan, kun taistellaan budjettivaroista seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Meillä on puolitoista tuntia aikaa käytettävissämme komissaarilla on puheenvuoro ensin 15 minuutin ajan. Sen jälkeen käymme ensimmäisen koordinaattoripuheenvuorokierroksen. Sitten ensimmäiset vastaukset komissaarilta. Ja kuten tiedätte, meillä tämän jälkeen on seuraava puheenvuorokierros niiden kollegoiden kanssa, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Pyytäisin teitä nyt, kun komissaari ryhtyy puhumaan, ilmaisemaan kiinnostuksenne puheenvuoron saamisesta – tällä kyltillä mm, laittaa sen pystysuoraan ja sihteeristä tässä nyt sitten kirjaa kaikki ylös. Näen, että täällä innokkuus on huipussaan. Nyt jo yli 20 kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa. Eli jättäkää kyltti pystyy, jotta täällä on sitten sihteeristöllä mahdollisuus kirjata nämä pyynnöt ylös. Komissari Breton Toivotan teidät tänne 15 minuutiksi paikalle kertomaan meille tulevasta teollisuuspolitiikasta ja siihen liittyvistä asioista. Tämän. Kiitos puheenjohtaja. Jos sopii, vaihda Ranskaan. Jos se sopii teille. Ja teillä on aika laittaa kuulokkeet. Ah, on kunnia minulle puhua teille ensimmäistä kertaa tässä salissa. Ja Minä. On paljon työtä jo tehtykin ensimmäisen tapaamisen jälkeen erittäin tärkeistä aiheesta Minä pysyä siinä 15, 15 minuutissa. Puhun yrityksistä, puolustuksesta ja digitaalisista kysymyksistä ja koko ketjusta, joka on salkussani. On useampia paketteja. Olen keskustellut asiasta monen teidän kanssa. Meillä on, meillä on rikastuttavia keskusteluja ja sanon tämän ihan vilpittömästi. että tämä auttaa meitä rakentamaan tätä visiota, jota tehdään teille ja 19. helmikuuta se päivä, jota kannattaa muistaa. Ja mä voin esittää myöskin kantani tekoälystä. Komissio on aloittanut tekoälystä keskustelemaan ja pyrimme luomaan strategian tästä. Eli meillä on nyt tekoäly ja toisaalta tämä tietosuoja. Ja Toivottavasti olen erittäin iloinen, että komission puheenjohtajana tämä tehtävän neljäs kolmatta me julkaisemme teollisuusstrategian. Me olemme puhuneet siitä kanssanne. Palaamme vielä asiaan, niin tässä on suurimmat akselit, tämä digitaalinen puoli, ympäristö, sitten nämä kriittiset teollisuuden alat, jotka ovat suverenisille tärkeitä, ja sitten sisämarkkinat. Ja huomenna esittelen kollegassa koordinoidan strategiamme, joka pyrkii kriittisten verkkojen turvaamiseen, erityisesti 5G-verkkojen turvaamiseen. Ne ovat kriittisiä verkkoja ja erityisesti ne ovat teollisuuden kannalta tärkeitä. Tämä on minulle erittäin tärkeää, että sekä tehtävän kannalta että laajemmin niin komissiolle ja koko Euroopalle. Eli näette, että olemme käärneet hihat ja odotan innolla keskustelua kanssanne. Ja se auttaa meitä rakentamaan tämän strategian yhdessä ja minä puhun näistä tekijöistä yhdessä. Tämä, että pääsemme nopeasti liikkeelle, otan tästä digitaalisesta pak- ää, paketista ja tekoälystä ensinnäkin näin yleisesti ottaen. Tehän olette kaikki kuulemisessani mukana. Eli tapahtumaan, jonka avustalla pääsin komissaariksi. Tiedätte kantani ja minähän olen eri mieltä siinä, että EU olisi jäljessä teknologisessa kilpailussa. Tiedämme, että monet meidän kilpailijoistamme lähettävät tällaisia kielteisiä viestejä. Ja minusta peli on ihan pelattavissa – ja erityisesti datan käytössä ja myöskin teollisuudessa, ja palaan tähän nopeasti. Meidän kunnianhimoinen on vapauttaa tämä datan teollisen käytön. Jos ajatellaan näitä suuria alustoja, niin ensimmäinen aalto, jonka olemme nähneet, sen on olennaisesti henkilökohtaista dataa. Ja pyrittiin hallitsemaan tätä valtavaa henkilötietoa massa Kiinassa, Yhdysvalloissa. Siellä on erittäin voimakkaasti integroituneet markkinat datan suhteen, mutta on ollut myöskin käytäntöjä me, maanosman ulkopuolelle ja joitakin käytäntöjä on riitautettu ihan hyvästä syystä. Ne ovat riitautettavia ja on pyritty korjaamaan näitä ylilyöntejä tietosuoja-asetuksella. Mutta sanotaan viime vuosina joukko suurista toimista on kyennyt hyötymään tästä datan keräämisestä. Ne ovat pystyneet tarjoamaan muita palveluita, jotka ovat olennaisesti <clears throat> henkilöpalveluja varten, kuluttajapalveluja varten. Mä usein sanon, että tämä data on henkilökohtaista omaisuutta, mutta myös teollisuuden omaisuutta ja teollisuus luo myös dataa. No se voi se ottaa luomaan uusia kokemuksia ja myöskin algoritmeja, jotka luo uusia sovelluksia. Eurooppalaisen datan lisäarvon luominen. Tähän ei liity ainoastaan tekoäly, vaan eurooppalaisen datan hyödyntäminen 2020. Se on, se on no 700, 700 miljardia euroa tämä markkina. Ja hyvät uutiset, jos näin voi sanoa. Anteeksi tämä metafora, mutta käytän sitä kuitenkin. Planeetamme, se on 40 miljardia, miljardia, miljardia datapistettä. Nämä datapisteet on luotu ja ne ovat varastossa. Ja tämä määrä tuplaantuu joka 18 kuukausi. Eli yhteisen mandaattimme aikana me olemme noin 40 bitissä noin 40 miljardia miljardia datapistettä. Ja tämä nousee noin 180 zettabyttiin eli miljardiin miljardiin bit. Eli Eurooppa tuottaa noin neljäsosan maailman datasta. Eli meidän kaudellamme Euroopan alueella meillä on tulee olemaan yhtä paljon dataa kuin tällä hetkellä maapallolle. Ja on äh, tärkeää teolliselle sovellukselle, mutta äh, sekä business to business pohjalla ja sitten on kaikki tämä. Ja sitten nämä ää, äh, massadata, objektien internet, älykkäät sairaalat, digitaaliset ajoneuvot, jotka ovat yhteydessä verkkoon, anturit. Tämä on osa pakettia. Me tarjoamme ratkaisuja, ja tämä data, joka tulla, syntyy Euroopasta, sitä käsiteltäisiin Euroopassa, jotta se hyödyltäisi innovaatiota ja se auttaisi yrityksiämme ja kansalaisia. Ja Tämä koskee sekä tietojen luoja meillä on ja pian 500 miljardia laitetta, jotka ovat yhteydessä Eli tämmöinen uusi aalto odottaa meitä. Ja nyt täytyy auttaa yrityksemme käyttämään sitä. Totta kai me olemme avain maaosa ja totta kai muutkin voivat tarjota teknologiaa, mutta tietysti sääntöjemme mukaisesti. Ja tältä pohjalta me työskentelemme. Ja meillä ei ole mitenkään protektiivinen lähestymistapa. Me pyrimme pikemminkin valistautuneesti ja emmekä mitenkään simnisilmäisesti lähestymään asioihin. Minä olen yrityksistä, pk-yrityksistä, startupeista vastuussa – ja kuulemisessani sanoin, että meidän täytyy suojella sisämarkkinoita ja auttaa sitä muuntumaan. Ja sitten äh, luoda tämä uusi projekti, joka tarjoaa mahdollisuuksia. Me voimme vallata uusia markkinoita EUn ulkopuolella. Ja minä painotan tätä, koska kun meillä on selkeä näkemys, aluksi me halusimme hyödyntää tekoälyä rinnakkain tämän kanssa. Meidän täytyy luoda tämä toinen data dimensio, jotta voisimme puhua ensimmäisistä suurista datan hyödyntämiskeinoista, eli tekoälystä, joka on toinen osa asiakokonaisuutta ja osa tiedonantoamme maaliskuun alussa. Eli voimme aloittaa sovellustasolla. Tekoäly tarvitsee relevanttia dataa, dataa, josta voidaan luoda lisäarvoa, ja, mutta meidän arvomme, niitä täytyy kunnittaa tässä prosentissa. Ja sitä meillä on algoritmeja, jotka käytetään, jotta luodaan tekoälyä. Ja ymmärtääksemme, mitä näissä sovelluksissa tapahtuu, meidän täytyy ymmärtää koko ketju ja meidän täytyy hallita myöskin dataa. Data. Näin se mä asia. Täytyy ymmärtää, meillä täytyy olla luotettavaa, eettistä, vastuullista tekoälyä, sellaista, joka heijastaa meidän arvojamme – ja myöskin, myöskin tietosuoja-asetusta. Viime päivinä olemme työskennelleet tämän parissa Tässä osana tätä valkoista kirjaa. Menemme yksityiskohtiin. Ja meidän täytyy keskittyä yläjuoksulla näihin algoritmeihin, mitä dataa käytetään, miten tämä data on kerätty, aggregoitu, onko tämä data tietosuojaa asetuksen ja muiden asetusten kanssa yhteistyössä ja nämä päivittäisiä kysymyksiä. Tämä peruskysymys täytyy herättää ennen kuin sanotaan, että säädellään jälkijunassa ala jo viime kädessä. Ei, meidän täytyy hallita tämä koko arvoketju ja näin tulen ehdottamaan meidän lähestymistavassamme. Ja meidän täytyy myöskin hyödyntää jos me keskitymme ainoastaan periaatteisiin, eli näihin yläjuoksuun tekoälysovelluksiin, niin nämä suuret yritykset reagoivat nopeasti, selvä, selvä. Jos on säännöt, niin sitten on kysymys pk-yrityksistä, jotka eivät pysty käyttämään tätä dataa. Eli ensimmäisen kohdan halusin teille liputtaa tässä, eli tämä tekoäly me täytyy olla tekoälyä, jossa on kaksi ulottuvuutta. Toisaalta tie, tieteellinen tekoäly, nämä standardisovellukset, jotka vaativat ää, vähän huomiota meiltä, ja sitten kriittisempiä tekoälysovelluksia. Ja pyrimme tässä luomaan tämän jaotteluun hyvät ja jakanat, ja voimme keskittyä keinoälysovellukseen, jotka käsittelevät terveysdataa, lääketiede, nämä tällaisia alueita sen toinen juttu on se tekoäly, joka käsittelee tämmöistä yksinkertaisempaa käyttäytymistä. Mutta me pyrimme luomaan tämän dikotomian, kaksijakoisuuden. Eli tämä oli ensimmäinen näkökohta tästä globaalista datapaketista. Sitten 5G. Puhun siitä, koska minulla sitä tästä kysymyksiä. Teillä viestintäverkosto tällä hetkellä ne ovat viestintäketjuja, ensin on ääli, viestintä. Tämä menee pisteestä pisteeseen. Ja tätä ei ole vielä organisoitu käsittelemään valtavia teollisia massadata. Eh, mutta 5G ei ole näin 4G+. 5G on uusi, täysin erilainen verkkoarkkitehtuuri, globaali sellainen, jossa eh, äly- ja laskenta kapasiteetti on levittäytynyt koko ketju. Se ei ole enää verkosto. Miten me on myöskin antenneissa, antennien määrä kasvaa, myöskin taajuus on aivan erilainen. E, e, tämä kaista 4-5 giga, gigahertsiä, se merkitsee, että lyhyet etäisyydet antenniin, mutta isot volyymit 5G ei ole, ei ole mikään 4G-nopeutus. Ja sen jälkeen meillä on siis korkeampi taajuus, 4-5 GHz, ja siinä vaiheessa me kykenemme siirtämään data, dataa erittäin nopeasti kumpaankin suuntaan kaksisuuntaisesti. Meillä voi olla laitteiden internettiä myös te, tehtäessä, te, tehtäessä vaaditaan laitteita, jotka saavat dataa erittäin nopeasti. Me voimme kytkeä niitä antureiden avulla. Tämä on aivan uusi arkkitehtuuri. Ja meidän täytyy asettaa tämä kysymys. jäsenvaltio ja te parlamenttina ihan ensimmäiseksi meidän täytyy esittää tämä kysymys keskenämme. Äh, toinen kolmatta meidän täytyy keskustella jo tästä. Sen, teidän täytyy saada tämä ongelma hanskaan. maiden täytyy esittää sama kysymys. ensimmäisen kerran silloin äh, voin äh, kiittää kaikkia tästä yhteisestä työstä. Koko parlamenttia, kaikkia jäsenvaltioita ja komissiota totta kai joka toimii jäsenvaltioiden parlamentin äh, suositusten mukaisesti. Me ehdotamme arkkitehtuuria, no ei arkkitehtuuria, mutta jotain, mitä me kutsutaan, me arvioimme riskit. No, tämä riskiarviointi on tehty, me olemme tehneet ehdotuksen ja me olemme äh, lokakuussa jo antaneet tiedonannonkin näistä riskeistä ja sen jälkeen äh, meillä on tämä työkalupaketti, kalupakki, jonka luomme jäsenvaltiot, jäsenvaltiot, yksi kerrallaan työskentelemme tämän parissa ja Tämä on tulevaisuuden työ, tästä vaaditaan jäsenvaltioita, koordinaatio tapahtuu jäsen, komissiossa, mutta jäsenvaltiot tämä yhdessä tämän ensimmäinen kerta historiassa ja kysymys ei ole diskriminoinnista. Täytyy vain luoda säännöt. Ne ovat tiukat, ne ovat vaativat. Ja Euroopassa me kokoamme kaikki operaattorit tuossa pöydän ääreen keskustelemaan näistä verkoista. Ja, ja, ja Eurooppa, kuten sanoin, Eurooppa ei ole mitenkään jälkijunassa. tele teleoperaattorit ovat erittäin hyvässä kunnossa Euroopassa. En anna nimiä, se on määritelmällä kysymys, ei mitään mainoksia täällä. 50 prosenttia 5G patenteista on eurooppalaisia. En ole mitenkään jäljessä. Ei, mä olen laitteista suhteen jäljessä. Muuten kuin te näette tämän meidän kalupakkimme, tänne näkemään kunkin maan ja kunkin op- toimijan operaattorin kyvyt ja me pyrimme minimoimaan riskit. Voin palata tähän aiheeseen, jos haluat. Ja sitten teollisuuspuoli. Tämä on olennainen aihe. Tulemme puhumaan siitä paljon keskenämme. 2050, jos me haluamme luoda horisontin, jonkun kiinteän horisontin, joka on sama kuin vihreän sopimuksen, niin se on sukupolven takana. Eikä Ah, meillä on kolme minuuttia pohja No, no. Mm. Kiihdytetään tästä vielä. Saisiko kaksi minuuttia vielä? Ää, äh, joka ajatellaan, kuinka iso minun salkkuni on. No niin. Kyllä tämä hoito äh, on erittäin tärkeää ää, äh, miettiä teollisuuden strategia. Meillä on joukko asioita mietittävänä. Meillä on sektoreita ja arvoketjuja, tämä on äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy perustaa tämä teollinen strategia eh, siihen, että, että meillä on se kunnianhimo, joka on vihreässä sopimuksessa. Eh, eli meillä on sukupolvia aikaa ja meidän täytyy hyödyntää digitalisoitumista kokonaisuudessaan ja meidän täytyy käyttää puhdasta energiaa. Energia on erittäin tärkeä ja miksi on äärimmäisen tärkeä. <laughs> ja tämän äärimmäisen olennaista. Meidän EU-ssa hallita tämä energiamiksi. Sanoissa vihreätä sopimusta. Meidän tässä on edullista energiaa yrityksille ja edulliset hinnat ja kriittisen raaka-aineen kriittisen raaka-aineen saatavuus on tärkeää. On enemmän kriittisiä raaka-aineita kuin kuvittelemmekaan Euroopassa. Meidän täytyy etsiä ja hyödyntää niitä. Ja sitten on teknologinen innovaatio. Sitä on puhuttu jo. Eli meidän täytyy todella käydä läpi teollisuuden ketjuja, pk-yritykset, PK-yrityksien yritysten suhteet ovat erittäin tärkeitä. Yritysten täytyy kyetä pääsemään osallistumaan tähän datastrategiaan. Ei aina täytyy saada käyttöönsä tämä digitaalinen osaaminen, jotta heidän tarpeisiin vastataan. Ja sitten on tehty kovasti työtä osaamista osana tätä siirtymistä. Meidän täytyy, me olemme puhuneet vihreästä sopimuksesta. Meidän on erittäin tärkeää luoda mekanismeja, hiilisopeutumista rajoilla. Meidän täytyy suojautua sitä vastaan, että tuodaan kilpailevia tuotteita, jotka e- eivät toimissa rajoittuissa ja kuin pelikenttä on, on kallellaan. Ja tätä me kiihdytämme teollisuuspolitiikassa. Sananen kuitenkin lopuksi vikkelästi avaruudesta. Puolustuksesta puolustus on olennainen, teema. Se on osa portfoliota ja meillä on nyt pääjohtaja ja tehtävissä. Meidän täytyy käsitellä kaikissa maissa, kaikissa jäsenmaissa. Tämä on tämä konstituoprojektimme projektimme kaikkien täytyy voida osallistua tähän projektiin, koska puolustuksen täytyy olla kaikkien tehtävä poikkeuksetta. Se on yksi tavoitteista tässä rahastossa, puolustusrahastossa ja teknologiaa. Tarkoitus on täynnä mennä suoraan teknologian avulla itse riittoiseksi. Tämä on olemme tässä puhuneet sekä varakunnan sovellusten suhteen että puolustussovellusten suhteen tästä asiasta. Ja Tästä on seurauksensa monivuotiseen rahoituskehykseenkin. Meillä on siis tärkeitä asioita, johon palataan esimerkiksi Galileon hallinta. Me tulemme puhumaan siitä sitten uusia projekteja, Kopernikuksen kehittämiseksi uusia projekteja, sellaista aloitteista, Offsetcom ja SSA, eli äh, hallitusten välittämisen tiedon välittäminen erityisesti. Ja ennen täytyy käydä hallitsemaan kykyään. Puhun myös kyberturvallisuudesta, kyberpuolustuksesta. Paljon aiheita pikkasen yritin puheen ajan 3 minuuttia 28, mutta olemme vähän rennompia nyt kuin kuulemisessa. Kiitoksia puheenjohtaja tästä. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Merci vraiment. Bon, beaucoup de... Kiitoksia, hyvä komissari. Kiitoksia. Todella monet aiheet ovat erittäin mielenkiintoisia. Meillä on myös mahdollisuus puhua näistä lisää ja yksityiskohtaisemmin näistä eri aiheista. Odotamme tätä teollisuuspolitiikkastrategiaanne todella mm, suurella mielenkiinnolla ja tiedän, että tämä on teille äärimmäisen tärkeä. On myös tärkeää teollisuudellemme ja elinkeinoelämällemme. Ja voimme käydä erikseen siitä myös vielä keskustelua. Nyt Minulla on 26 kollegaa, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa ja näiden lisäksi vielä koordinaattorit. Ensimmäistä kertaa nyt uskon, että kaikki eivät voi saada puheenvuoroa, mutta aloitetaan koordinaattoreista. Kolme minuuttia per koordinaattori. Ja sitten tämän jälkeen seitsemän minuuttia komissaarille vastausaikaa. Katsotaan, miten moni kollega sitten voi käyttää puheenvuoro vielä tämän jälkeen. Aloitan niistä, joka on EPPn koordinaattori. Kiitos komission jäsen. Olen luotettani saksalainen tietysti erittäin innostunut asioista. Minusta tämä valiokunta teki oikean päätöksen silloin, kun se päätti, että teidät parlamentti hyväksyisi komission jäseneksi ja olemme iloisia siitä, että olette täällä. Kolme asiaa. Ensinnäkin tällainen käytännön kysymys. Te viittasitte moniin kysymyksiin, joista jo on neuvoteltu. Ja monissa näissä kysymyksissä investoinnit liittyvät nimenomaan innovaatio horisontti ja täydentäviin ohjelmiin. Ja on äärimmäisen tärkeää, että kolme toimielintä paremmin ymmärtää, miten toimia yhdessä, koska muuten me tulemme juttumaan menettelyihin, ja missä kan, kansanpol, e, tämä keitoväily ei vielä ole listalla asioista, joista on neuvotteltu Horson yhteydessä. Muut kysymykset, jotka liittyvät sitten katsiin. On puhuttu siitä, että on tehty leikkauksia siihen budjetissa aika dramaattisesti – ja sama koskee myöskin kvanttitietokoneita. Meillä ei ole mitään kvanttilipulaivaa enää, koska komissio lykkäsi sitä. Joten on äärimmäisen tärkeää, että kolme elintä, jos me haluamme saada tähän kunnianhimoa viedyksi ruohonjuuritasolle, että saamme ajatuksen siitä, mitä olemme todella tekemässä, koska monet asiat eivät ole sellaisia, että ne olisivat komission päätettävissä, vaan meidän ja neuvoston ja neuvosto on hyvin konservatiivinen siinä, miten se on toiminut, ajatellen toimielinten välistä eh, tilannetta ja päätöksentoprosessia, ja se on ollut aika hidasta. Toiseksi kilpailusäännöt, me viittaamme siihen, että on tarvetta uudistaa kilpailusääntöjä, mutta jos katsoo käytännössä, mitä tapahtuu, se on tietynlainen kuntotesti, mistä me aloitimme lentokon lentoasemilta. Emme aloittaneet sunkaan teollisuuspolitiikan liittyvistä kysymyksistä. Olemme etenemässä kohti tällaista eh, kuntokoetta, joka on jo määritelty agendaltaan, ja siinä ei painoteta lainkaan teollisuuspolitiikkaa tai teollisuuspolitiikan heijastuksia esimerkiksi valtion tukiin. Ja kaksi ja puoli ja kolme vuotta me nyt olemme puhuneet jo ja suunnitelleet sitä, että tulisi uudistuksia että valtion tuki uudistuksiin, joko on nopeuttava toimintaa tai sitten pitäisi tehdä jotakin muuta. Ja vielä kerran puhuisin tästä teknisistä kysymyksistä, jotka liittyvät budjettiprioriteetteihin, mutta myöskin teknisiin sääntöihin, joita siinä on. Me puhumme nyt hydrovedystä IPIC osalta, mutta, mutta se, että vedyn osalta saataisiin aikaan kumppanit, mikä on hiukan eri asia. Tämä on myöskin asia, josta on neuvoteltu, ja tämä on myös osa strategista suunnittelua, jota komissio, neuvosto ja parlamentti ovat tehneet. Ja minusta on tärkeää, että me saamme ajatuksen siitä, miten voisimme institutionaalisesti toimia yhdessä, että realistisesti aloitamme työt vuonna 2021, koska muuten jollakin tavoin jäämme loukkuun, mikä liittyy tähän, että tämä toiminta toimintavälisenä keskeisenä toimintana on hidasta ja monista asioista on tehty hyvin erilaisia ratkaisuja jo aiemmin. Kiitoksia. Ensimmäistä kertaa käytän vasta tätä ajanottolaitetta. Eli nyt sitten se toimii ja nyt on ihan selvää, kuinka paljon jokainen kollega saa. Nikais, toinen koordinaattori, saa välittömästi puheenvuoron. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä komissaari Breton. Toivotan teidät tänne tervetulleeksi. Ja kuulemistilaisuuden aikana sitoudutte moniin asioihin, jotka otitte esille myös tässä esityksessänne. Haluaisin ottaa esille nyt teollisuusstrategian. Euroopan teollisuudella on valtava stressitesti edessään. Meidän täytyy samalla myös huolehtia siitä, että meillä on todellista ja konkreettista kilpailukykyä teollisuudessamme ja voimme välttää näin teollisuuden siirtymisen Euroopan alueelta muualle. Tämä on osa meidän tulevaisuutemme tärkeää tehtävää. Ja Oletteko sitä mieltä, että kun on strategioita käyttävästä ensi vuonna, niin se on hiukan myöhässä, koetaan huomioon, että tällä alalla on paljon eri strategioita. Ja lisäksi kun puhutaan äh, metallurgiasta, niin Ukrainasta ja Turkista tulee paljon terästä tänne, kuten myöskin Kiinan alueelta. Ne tulevat Euroopan teräsmarkkinoille. Millä tavalla voimme suojata eurooppalaista terästä? Tämän alan tulevaisuuden näkymät eivät ole mitenkään rohkaisevia. Sitten kun katsotaan niitä Euroopan kansalaisia, joiden joita valvotaan, niin minun mielestäni meidän täytyy hoitaa tämä mahdollisimman nopeasti, sillä kun puhutaan eurooppalaisten kansalaisten henkilötietojen varkauksista, niin meidän täytyy nimenomaan kyetä suojelemaan kansalaisemme tältä. Minun mielestäni meidän täytyy ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin, jotta henkilötietosuoja säilyy myös pilvessä säilytettävien tietojen ohelta. Puhuitte myös erilaisista tuotteista, jotka ovat internetistä, eli esineiden internetistä. Ja satelliittivalvonnasta meidän täytyy tietysti ottaa nämä asiat selkeästi esille, sillä olemme selkeästi jäljessä monia muita maita tässä teknologiassa. Ja olisi erittäin tärkeää edetä tällä puolella. Ja seuraava puhe. Kiitos. Komission jäsen toivon, että tämä on nyt ensimmäinen kokous, joka meillä nyt on seuraavien viiden vuoden aikana. Viime viikolla me kävimme keskustelua Kroatian puheenjohtajavaltion edustajan kanssa täällä valiokunnassa ja selkeä prioriteetti puheenjohtajavaltiolta tulee olemaan digitaalistumisen agenda ja sen yhteys siihen, että pyritään vihertämään teollisuutta ja energia-alaa. Puhuitte kummastakin Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on saanut todellakin paljon huomiota Euroopan parlamentissa tähän asti. Ja jos me ajattelemme sit mitä miten siitä on puhuttu, niin se on se, mikä on eniten ollut esillä vaalikauden alusta lähtien. Mutta pitäisi katsoa myöskin toista puolta tästä vihreän kehitysohjelmasta, nimittäin EUn e, teollisuuspolitiikka ja pk yrityksen oskava strategia. Ja jos me emme saa kasvua EUn taloudessa emme tule myöskään äh, säilyttämään äh, ilmastoa, eli miten löydetään tasapaino näiden kahden asian välillä, koska te mainitsitte kuulemisessa, että olette sitoutunut uuteen kasvustrategiaan Eurooppaa varten. Miten haluatte varmistaa tämän yhdessä äh, vihreän kehityksen ohjelman kanssa? Te puhuitte paljon myöskin PK-yrityksistä ja siitä, että sisämarkkinoilla pitäisi olla myöskin myönteiset säännöt kaikille yrityksille, pienille, keskisuurille ja suurille – Miten teette sisäisesti työtä sen varmistamiseksi, että PK-yrityksiä ei unohdeta tässä? Haluaisin myös tietää enemmän komission sisäisestä työstä siinä toivossa, että strategiat ja mahdolliset toimet, joita syntyy, voisivat ohjata tätä taloa paremmin. Ajattelin myöskin meidän sisäistä työtämme, koska kaikki nämä aiheet ansaitsevat huomiota, mutta todellinen arvo on siinä, miten hyvin erilaiset politiikat toimivat keskinäisesti me olemme monta kertaa nähneet, että meiltä puuttuu synergiaa eri politiikka-alueiden välillä, eri ehdotusten välillä, eri toimien välillä. Mitä voimme siis tehdä yhdessä, jotta voidaan varmistaa synergian syntyminen eri politiikan alueiden välillä? Ja lopuksi vielä asia, jonka te mainitsitte. Te puhuitte startup-yritykset. Miten konkreettisesti voimme auttaa startup-yrityksiä, koska ne, tämä on yksi tämänhetkisistä kysymyksistä, joita kuullaan nimenomaan liike-elämän puolelta. Siis ei pelkästään sitä, että tukekaa startup-yrityksiä. Mehän olemme puhuneet, että näin tulemme tekemään, mutta konkreettisesti, mitä voidaan tehdä startup-yritysten hyväksi ja miten tässä voidaan tehdä yhteistyötä? Kiitos. Thank you so much, Madam Jabalo. Kiitoksia, edustaja Jabalova. Ja vihreistä. Michael Bloss seuraavana. He's not there and I would... Hän ei ole paikalla. Minä käyttäisin puheenvuoron. Dank für Ihre Ausführungen. Ähm, Komission jäsen, kiitos puheenvuorostanne. On aivan selvää, että Pariisin ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa vain sillä, että tapahtuu teollisuuden vihreä muutos. Ja tähän tarvitaan viisasta vihreää teollisuusstrategiaa, joka ottaa huomioon kaikki nämä tekijät, jotka tekin tänä aamuna mainitsitte. Kilpailukyky, resurssien saatavuus, energian saatavuus, datan saatavuus. Kaikki nämä tekijät näiden kautta tekee selväksi sen, että vihreä teollisuusstrategia viime kädessä voi olla – toimivaa, jos se todella johtaa ilmastoneutraaliuteen, ilmastoneutraaliin teollisuuteen vuonna 2050, vielä parempi jos 2040 näin olisi. Ja todellakin ajatellen myöskin sitä, mitä Euroopan parlamentti on puhunut ilmastokriisistä. Ja on tärkeää, että me kaikki pidämme kiinni Pariisin ilmastotavoitteista. Tämän päivän puheenvuorossa niin tämä ei käynyt aivan selväksi. Mikä on teidän strategianne ytimessä? Me tiedämme, että kokonaisuus on erittäin suuri. Te olette työskentelemässä hyvin monilla eri kentillä, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia ja ne pitää viedä Eurooppaa eteenpäin, mutta tämä on asia, jonka pitäisi olla ytimessä. Toivon, että olette kanssani yhtä mieltä. Viime kädessä tämä on se, millä voidaan mitata sitten myöskin näiden toimenpiteiden tehokkuutta. Ja sitten tämä siirtymäprosessi Pohjimmiltaan sillä on mahdollisuus toimia vain, jos me puutumme raskaan teollisuuden toimintaan, koska pitää olla uutta ajattelua terä, teräksen tuotannossa ja pitää pyrkiä myöskin saamaan hiilivähentymistä sellaisilla aloilla, jotka ovat energiaintensiivisiä, kuin esimerkiksi lasi ja ja alumiini ja vastaavat. Onko teillä yksityiskohtaisia toimenpiteitä, olette miettineet, mitä voisi eurooppalainen teollisuusstrategia tehdä tässä paremmin kuin yksittäiset kansalliset että mitä Euroopan täytyy tässä tehdä ja mitä Eurooppa voi tehdä. Vielä toinen kysymys. Tärkeää on se, miten aiotte vetää ihmiset mukaan tällaiseen muutosprosessiin. Sidosryhmät, pk-yritykset, yritykset, kuluttajat, ihmiset, jotka elävät eri alueilla ja joita koskettavat nämä muutosprosessit. Miten voit tulette varmistamaan sen, että näitä ihmisiä myös kuullaan, koska on selvää, että tällainen muutosprosessi toimii vain silloin, kun ajattelemme ekologisesti, ajattelemme taloudellisesti, ajattelemme sosiaalisesti. Ja vielä perustavanlaatuinen kysymys, koska teillä on kokemusta myöskin yksityistalouden puolelta, minusta on erittäin jännittävää, olen tämä asia, jossa myös itse olen samalla linjalla. Miten voidaan tämä talouden muutos saada yhtä tehokkaasti hoidettua niin, että saadaan aikaan houkuttimia ja ohjauksia, ohjauksia muutaksille, niin, että saadaan aikaan ilmastoneutraali talous. Miten niin, että todellakin yritykset reagoivat tähän asiaan markkinoilla? Thank you very much uh, on behalf of ID, Signor Paolo Borgia. Kiitoksia Paolo Borgia seuraavana IDstä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja tervetuloa komissaari. Näin teidät Pariisissa, jossa esititte lausumia, joissa oli samaa mieltä, jotka koskivat hiilirajaveroa, joiden avulla suojataan eurooppalaista teollisuutta epäterveeltä kilpailulta kolmansista maista. Tästä asiasta on jonkun aikaa puhuttu ja komissaari Hogan ja puheenjohtaja von der Leyen mainitsivat tämän kysymyksen. Näyttää, että komissio olisi siirtymässä tähän suuntaan, mutta riippumatta tästä myönteisestä linjasta, puheenjohtaja von der Leyen totesi Davosissa, mm, tai hieman epämääräistä tässä suhteessa. Hän nimittäin puhui mahdollisuudesta hylätä koko mekanismi siinä valossa, että Kiinan pitäisi tehdä ponnistuksia kansallisella tasolla hiilipäästöjen taltuttamiseksi. Tämä huolestuttaa meitä. Liittokansleri Merkel myös kritisoi hiilirajaveroa aika äskettäin ja meitä huolettaa se, että tämä mekanismi ei kunnolla käynnisty ennen kuin sitä on edes otettu käyttöön. Näin ollen komission hyväksyntä tälle mekanismille, sitä odottelimme mm, tämän vuoden loppuun mennessä. Mutta minusta on tässä vaarana se, että koko mekanismi ei edes käynnisty, tai ainakin sitten se vesitetään niin, että ei ärsytetä muita suuria toimijoita kansainvälisellä näyttämällä. Eli onko olemassa aito halu ottaa käyttöön tämä mekanismi ja millä aikarajalla, jos vastaatte kyllä, puheenjohtaja. ECRstä seuraavana Krasnodevski, koordinaattori ja varapuheenjohtaja valiokunnassamme. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen on luonteenomaista, että käytätte suuren osan ajastanne digitaaliasioihin, ja se on ihan oikein. Meillä on pari kysymystä. Lähettäkö paikkaa perinteiselle teollisuudelle osana pitkän aikavälin strategiaanne? Minkälaisia mahdollisuuksia sillä on? kasvaa Euroopassa. Kyllä meillä on kunnianhimoisia tavoitteita, sen me tiedämme. Meillä on uusi vihreä sopimus. Brexitin kanssakin täytyy pärjätä. Tärkeä maa jättää EUn. Tiedämme, mikä oli yhdistyneen kuningaskunnan osuus esimerkiksi tekoälytutkimuksessa. Yhdistynyt kuningaskunta siis lähtee mutta meillä on suuri muutos edessämme vihreän sopimuksen vuoksi. Neuvostosta kuuluu myös sellaista tietoa, että leikkauksia on tulossa monivuotiseen rahoituskehykseen, talousarvioihin siis. Ja sitten meillä on erittäin kunnianhimoinen puolustusprojekti, jota pyritään leikkaamaan puoleen – rahoituksen suhteen. Ja siinä menevät myös sitten kunnianhimon perusteet. Miten me pärjäämme näiden ongelmien kanssa? Miten me säilytämme teollisuuden Euroopassa myös perinteisen teollisuuden? Tiedämme, että jäsenvaltioiden kesken on suuria näkemyseroja turvallisuuden suhteen. Voisimmeko me jotenkin päästä noiden mielipideerojen yli? Kansleri Merkel on muun muassa puhunut yhteistyöstä kiinalaisten yritysten kanssa. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen puhuja vielä koordinaattori luettelosta. Ei näytä olevan paikalla, jos ei niin Bottega. Ei hänkään, joten komissaari saa nyt puheenvuoron. Seitsemän minuuttia aikaa vastata joihinkin kysymyksiin ja sen jälkeen valmistautukaa 29 kollegan puheenvuoroihin. Ei tietysti kaikkia, mutta monet saavat kuitenkin käyttää puheenvuoron. Selvä, kiitos. Kiitoksia koordinaattorit näistä kysymyksistä. Paljon asioita on tehty ja nyt täytyy saada asiat toimimaan. Erityisesti kun katsotaan sitten tilannetta ja todetaan ihan selvästi, että tämä täytyy saada toimimaan myös jäsenvaltioille. Ollaan aivan samoilla linjoilla. Teillä on meidän tukemme. Me puhumme siitä juuri äskettäinkin. Meillä on tiettyjä hankkeita, joita mm, käydään vielä mm, budjettineuvotteluissa ja joistakin on leikattu rahoja. On puhuttu myös puolustuksesta ja kvanttiprojektin tulevaisuudesta, joka on äärimmäisen tärkeää, sitä meidän tulee katsoa. Eli meidän täytyy olla selvillä vesillä siitä, missä näissä neuvotteluissa mennään. Meidän täytyy myös pyrkiä siihen, että saamme varat, jotka seuraavat sitten näitä tavoitteita. Kun puhutaan kilpailusta, se on äärimmäisen tärkeää. Hyvä, että muistutte siitä. Muistutan myös omassa kirjeessäni ja Vestagerin kirjeessä, kun pyrimme virkaamme, esitimme nämä kysymykset. Minä työstän tätä omalta puoleltani ja mielenkiinnolla odotan sitä, millä tavalla tämä kilpailukehitys näkyy teollisuusstrategiassa. Tämä on jälleen kerran jäsenvaltioiden toive ja myös parlamentinkin toive. Ja komission puheenjohtaja haluaa, että kilpailu kehittyy tällä mm, alalla tietysti ottaen huomioon digitaaliset muutokset ja koko tämän osion, joka taas huomioi geopoliittisen tilanteen. APCin kohdalla meidän täytyy todellakin pyrkyä kehittelemään tätä. Meillä ei ole pelkästään vetykysymyksessä, vaan täällä mm, esitettiin myös muita tärkeä väline on kyseessä. Ja tällä alalla täytyy siis edetä nopeasti, varsinkin kun puhutaan teollisuusstrategiasta. Meidän täytyy katsoa niitä suuria hankkeita, joissa täytyy mielestämme saada aikaiseksi koordinaattoria, koordinointia sekä yksityisen puolen että eri äh, valtioiden välillä. Nikalle teollisuusstrategiasta. Luonnollisesti kilpailu on merkittävää ja tietysti tavoitteena on välttää se, että yritykset siirtyvät Euroopan unionin alueelta muualle. Tekin viittasitte tähän tämä hiilirajavero on osa vihreää sopimusta, joka on kokonaisuudessaan esitelty. Ja ei tietenkään olla nyt painoarvoa vähentämässä muutaman viikko sen jälkeen. Se on esitetty sellaisena kokonaisuutena ja sitä ovat tukeneet parlamentti. Donc là-dessus, il a pas d'ambiguïté euh, que euh, le mécanisme ja näin hiilirajavero on tärkeä väline, joka otetaan käyttöön mahdollisimman nopeasti. Ja minä olen ainakin henkilökohtaisesti viemässä tätä eteenpäin. Viittasitte myös teräkseen, sementtiin. Nämä ovat ensimmäisiä aiheita juuri, jotka ö, täytyy ottaa pohdintaan, jotta voimme toimia nopeasti. Puhuitte myös tiedoista ja vaaditte sitä, että ei olisi hyvä, että suuri osa niistä varastoitaisiin ja, ja käsiteltäisiin Euroopan unionissa. Tämä onkin osa strategiamme. Martina Djabalova puhui koko vihreästä sopimuksesta ja kasvusta. On selvää, että haluamme strategian, joka on tasapainoinen ja johtaa kasvuun. Teollisuusstrategian taustalla on erilaisia näkökohtia, jotka täytyy ottaa huomioon. Ja otin esille kaksi tärkeää kohtaa: Kilpailukyvyn lisääminen on erittäin tärkeä kansalaisillemme, kuten myöskin kilpailukyvyn lisääminen suhteessa tuottavuuteen, jotta voimme lisätä kasvuamme mantereella, jonka väestömäärä pysyy suurin piirtein tasaisena. Meidän täytyy lisätä tuottavuutta ja kilpailukykyä. Tämä on tärkeä osa teollisuusstrategiaa. Vihreä sopimusta tulee nimenomaan tarkastella juuri tästä näkökulmasta, sillä on useita eri kilpailustrategiaan liittyviä osioita. Mutta tämä ei ole asia, joka syntyy yön yli, vaan tämä on 25 vuoden strategia. Se on yhden sukupolven mittainen nyt meidän täytyy ryhtyä töihin. Pitämme mielessä täysin sen, että tarkoituksena on kehittää työkaluja, uutta teknologiaa, uutta tuotantomallia ja näin lisäämme myös kilpailukykyämme. PK-yritykset ovat äärimmäisen tärkeässä asemassa. Ne ovat tietysti luonnollisesti tässä strategian ytimessä. Ja se pohdinta, joka käydään arvoketjuista, kuten myöskin Öö, en puhunut tästä juuri nyt, kun tämä koskee koko tätä kiertotaloutta ja koko strategiaa siinä suhteessa. Hyvin monet näistä tuotteista, joita käytämme, ovat sellaisia, että niitä täytyy kyetä käyttämään useiden vuosien ajan. Ja tästä syystä tämä ala on äärimmäisen tärkeä ja se muodostaa oman osionsa. Yleisemmin ottaen suhteet pk-yritysten ja suurten yritysten välillä on myöskin asioita, meidän täytyy tarkastella. Meillä on myös osio, joka koskee suoria maksuja, mutta meillä nämä kaikki liittyvät siis pk-yrityksiin. Ja viimeinen aihe, jonka otit esille, koskee startup-yrityksiä muistutti aivan oikein, että täytyy olla rahoitusta näille yrityksille ja se, että luotaisiin todelliset yhtenäismarkkinat, niin tähän aion kiinnittää erityistä huomiota, jotta voitaisiin nähdä, mitkä asiat sitä jarruttavat. Tässä on tehtävää. Tässä suhteessa voitte luottaa minuun kun näitä esteitä halutaan poistaa, jotka vaikuttavat voimakkaasti startup-yritysten kehitykseen. Ja tietysti myös teolliset tekijänoikeudet ovat tärkeässä suhteessa tähän. Piireiden koordinaattori, enää muista kuka puhui. Niin, rouva sieltä. Haluaisin vain todeta, että tässä suhteessa Strategia on selvä. Kyseessä on strategia, joka toimii eurooppalaisella tasolla ja puhuitte myös kansallisista tasoista. Tämä on yleinen tavoite, jossa hiilipäästöthän ylittävät rajat ja luonnollisestikin siitä syystä tämän tavoitteen täytyy olla olemassa myös eurooppalaisella tasolla. Sitä tukevat kaikki jäsenvaltiot. Ja nyt katsotaan, mihin suuntaan se kehittyy Kyseessä on myös äärimmäisen tärkeä aihe. Ottaisin esille yhden ulottuvuuden tässä, mitä totesitte. Meillä on useita eri aloja, jotka hyötyvät oikeudenmukaisesta hiilirajaverosta. Mutta tämän lisäksi, jos haluamme taata sen, että politiikka etenee nopeaksi. Muistutan vielä siitä, että tämä pituus on 25 vuotta. Se on joka tapauksessa yhden sukupolven mittainen. Niin meidän tulee pohtia rahoitusmekanismeja, joita käytetään. Tähän syödettävät varat ovat merkittäviä määrältään ja katsotaan, minkälaisia ajatuksia komissiossa kehittelemme tässä suhteessa. sillä meidän täytyy saada oikeudenmukainen hiilirajovero käyttöön ja sellaiset työkalut, jotka ovat mukana tässä niin, että kukaan ei jää jälkeen siirtymäkauden aikana. Eli minun mielestäni minkäännäköisiä askelia taaksepäin ei oteta hiilirajoveron suhteen, vaan kyseessä on päätös, jota ovat tukeneet sekä neuvosto ja parlamentti myöskin. Kysymys on siitä, että kun otamme käyttöön erilaisia kriteereitä, niin meidän täytyy tarkistaa hiilirajaveron suhteen se, että kaikki kumppanit sitä soveltavat. Ja jos näin ei ole, niin silloin täytyy tarkastella tilannetta uudelleen. Minä ainakin luotan siihen, että me pääsemme tässä taistelussa eteenpäin. Se on äärimmäisen tärkeää myös teollisuudellemme. Krasnodevski ECRstä. Jos en puhunut muista kuin digitaalista teollisuuden aloista niin paljon kuin halusin, niin se johtuu vain siitä, että puheaika oli rajallinen. Tämä on äärimmäisen tärkeä osa-alue myöskin. Nehän muodostavat kuitenkin 25 prosentin osuuden eurooppalaisesta toiminnasta. Ja meidän visiomme ei ole suinkaan se, että digitaalinen puoli korvaa kaiken, vaan perinteinen teollisuuskin kehittyy myös tuotantomalleiltaan, kulutusmalleiltaan. Kaikki tämä kehittyy. suhteessa sitten tietysti tähän vihreän sopimukseen ja digitalisoitumiseen. Olen ymmärtänyt, mitä paljon eroja tietysti eri jäsenvaltioiden välillä on puolustuskysymyksissä, mutta eurooppalaisen puolustusrahaston tavoitteena on nimenomaan se, että kaikki maat voivat osallistua siihen. Ja minä pyrinkin tähän, että kaikki maat siihen osallistuvat. Ja uskallan uskoa, että tulevien vuosien aikana meille syntyy erilaisia strategisia hankkeita, jossa vahvistetaan teknologista suvereniuttamme puolustusalalla. Kaikki haluavat osallistua. Ja kun totean kaikki, niin mer- tarkoitan kaikkia suuria ja pieniä yrityksiä, myös kaikkia jäsenvaltioita. Ja näin. Kansallisen puolustuksen ja eurooppalaisen puolustuksen suhteen kaikilla on etuna myös toimia Euroopan eduksi. Siinä oikeastaan kaikki tällä hetkellä tässä puheenjohtaja on hyvin tiukka. No ei oikeastaan, sano puheenjohtaja. Tässä on paljon erittäin mielenkiintoisia aiheita ja on tärkeää saada vastata niihin. Nyt sitten toinen puheenvuorokierros, 15 minuuttia ylimääräistä. Ehkä tulkeelta saadaan kiinni jo tulkkeja, mutta minuutin puheenvuorot joka tapauksessa. Ja lopuksi sitten annan komissaarille puheenvuoron, hän voi vastata hän ei vastaa varmasti kaikkeen, vaan ryhmittää tämän, sillä se on muuten mahdotonta. Aloitetaan mm, Busekista. Kiitos, kiitos komission jäsen, että olette paikalla. Mainitsitte teollisen riippumattomuuden strategiamme. Terästeollisuus vaatii koksia. Tällä hetkellä ei ole mitään teknologiaa, joka voisi korvata sen. Me olemme riippuvaisia Euroopan unionina Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Romaniassa, Puolassa. Meillä on suuri terästeollisuus ja on välttämätöntä tuoda koksia Mosambikista, Kiinasta, Venäjältä. Tästä syystä on ratkaisevan tärkeää, että tämä edelleenkin säilyy tämä tuotanto tärkeiden raaka osalta. Ja tämä riippuu tietysti myös teidän päätöksistänne, herra komission jäsenet, niin odotamme, että te säilytätte nämä aineet listalla. Thank you very much, eh, Madame Patricia Toja. Grazie, Kiitoksia edustaja Yeah, no. Kiitos, puhun Italiaa. Pari kommenttia vain. Ensiksi. Ja ihmiset sanovat, että vihreä sopimus aiheuttaa ongelmia teollisuudelle. Toiset sanovat, että tässä luo mahdollisuuksia. Minä sanon, että tätä tarvitaan. Meillä on sanottu, että hiilineutraalius ei toteudu ilman valtavaa teknologista loikkaa, erityisesti energiasektorilla, niin että teollisuus sopeutuu uuteen teknologiaan. No miten tämä loikka toteutetaan tavoitteiden saavuttamiseksi? Kysymys on tutkimuksesta, innovoinnista, mutta tarvitaan myös teollisuuspolitiikkaa, joka luo tarvittavan synergian. Ja meidän täytyy vahvistaa joidenkin operaattoreiden toimintaa. Jos me heikennämme meidän huippuyrityksiä, niin eihän se hyväksi ole. Eli hiilineutraalisuutta täytyy auttaa auttamalla näitä mestareita. Kiitoksia Renew. Niin, kiitoksia hyvä komissari. Kiitoksia siitä, että esititte nämä poliittiset prioriteettinne. Piditte erittäin selkeän puheen, joka puoltaa eurooppalaista vahvaa ja kilpailukykyistä teollisuutta. Varoitatte amerikkalaisia ja kiinalaisia. Jos haluatte tehdä kauppaa Euroopassa, täytyy noudattaa eurooppalaisia sääntöjä. Ja nyt pyritte pääsemään eroon naivista Euroopasta. Olen samaa mieltä teidän kanssanne siltä, että digitalisointu, varsinkin tietojen säilytys ja erilaiset yhteydet valokaapelien ja satelliittien avulla ovat äärimmäisen tärkeitä ja ovat oleellinen osa Euroopan unionin autonomiaa ja strategiaa. Ja tässä suhteessa meidän täytyy säilyttää oma hallintavaltamme. Teollisuusstrategia sen puitteissa, mitä mieltä olette siitä, että meillä olisi eurooppalaista lainsäädäntöä niiden alojen kanssa, jotka ovat osa eurooppalaista strategiaa avaruudessa, puolustuksessa ja ähm, muissa tärkeissä teollisuuden aloissa. Puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Carvalho seuraavana. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja, komissaari. Kuten täällä jo mainittiin, jotkut teollisuuden sektorit ovat vaikeampia hiilineutraalisuuden kannalta kuin toiset. Ja tämä on tärkeää teollisuudelle. Olemme puolelle teol- teräksestä, mutta on muitakin energiateollisuus, energiaintensiivisiä teollisuuden aloja, kuten sementtiteollisuus. Ja tässä tarvitaan aitoa teknologista vallankumousta, joten tarvitaan paljon tutkimusta ja myöskin demoprojekteja. Miten projekti ne auttaa sinne, että meillä on enemmän TK-rahoitusta sekä ja yksityisiä investointeja myöskin. Greens, Mr. Rob. Kiitoksia. Ja sen jälkeen vihreiden edustaja. Kiitos. Komission jäsen, tervetuloa. Minä toivotan teille mahdollisimman paljon menestystä tavoitteissanne. Te sanoitte, että me tuomme vielä paljon kolmansista maista, että tulevaisuudessa sinne täytyy samat vaatimukset kuin tuotteiden, jotka valmistetaan Euroopan unionissa. Toivon, että kyse oli pelkästään tuotteista, vaan myöskin valmistamistavasta, työturvallisuudesta, ympäristöstandardeista ja luonnollisesti myös siitä, mikä on hiilijalanjälki, joka tästä seuraa. Te puhuitte sähkön tuonnista kolmansista maista. Olisi mukavaa, jos näiden osalta voitaisiin näistä ehdoista pitää kiinni. Mitä te suosittelette? Tällä hetkellä on niin, että kauppasopimuksissa, joita kolmansien maiden kanssa on tehty, tämä puuttuu. Voimmeko luottaa siihen, että tulette tekemään ehdotuksia, joka menee tähän suuntaan? Kiitoksia. Edustaja Galvez Manios, varapuheenjohtaja. Puhun Espanjaa. Um, um, eh, herra komission jäsen, te sanoitte, että ensimmäisen sadan päivän aikana tulette esittämään eurooppalaiset puit, jotka liittyvät tekoälyyn. Ja tätä varten tulette myöskin kuulemaan Euroopan parlamenttia. Kysyisinkin juuri tästä paremmasta vuorovaikutuksesta neuvoston ja parlamentille, mutta kysyisin kuitenkin siis joka tapauksessa, miten täsmällisesti olette suunnitella vetää mukaan parlamentin tämän puitteen suunnittelemisen, joka koskee tekoälyä näiden ensimmäisen sadan päivän aikana. Ja toinen asia on kysymys, joka liittyy siitä, että onko, aiotteko ottaa huomioon myöskin sukupuoliperspektiivin tässä valkoisessa kirjassa tai siteltävässä asiakirjassa, joka on nähtävissä, niin siellä ei ole mitään, mikä liittyisi siis näihin sukupuolikysymyksiin. Thank you very much, uh, Mr. Mariani. Kiitoksia, edustaja. Marian, onkohan paikalla IDstä? Ei ole. Barent sitten seuraavana. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Puhun hollantia, koska aion käyttää kahta esimerkkiä sieltä. Ensinnäkin ASMLstä, joka on maailman johtava äh, siruivalmistaja, yritys. Ja Kiina on painostettu, jotta saataisiin vientiluvat Kiinaan ja Yhdysvaltoihin. Ja Yhdysvaltoja taas on painostettu, että se ei veisi näitä maasta. Teidän teollisuusstrategianne, miten aiotte huolehtia siitä, että Euroopan unionin teollisuuden asemaa vahvistetaan teknologiakilpailussa Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa? Toinen kysymykseni alankomainen itäosassa on tehty tilaus suuresta määrästä sähköbusseja. Siinä on käytetty myös kiinalaisia, kiinalaista yritystä ja sitä on syytetty tätä yritystä siitä, että se on saanut valtion tukia. Miten aiotte teollisuusstrategiassanne huolehtia siitä, että teollisuutta suojataan epäoikeudenmukaiselta kilpailulta kolmansista vaista? Voivatko tällaiset yritykset Euroopassa luottaa siihen, että niitä suojataan. Ja mistä Ross. Puheenjohtaja, se edustaja Ross seuraavana. Punten gemaakt, zoals 5G, eh, artificial intelligence en... Kiitoksia. Te otitte esille energiasekoituksen. Kohtuullisen hintainen energia on äärimmäisen tärkeä asia. Vihreä sopimusta ei oikein synny ilman mm, muun mm. muassa mm ydinenergiaa. Davosissa esitettiin äh, Trumpin toimesta, että jokaista uutta sääntöä kohtaan hän on poistanut kahdeksan vanhaa sääntöä. Tämä oli selkeässä ristiriidassa sen kanssa, mitä puheenjohtaja äh, von der Leyenin lausuntojen kanssa, jossa vain yksi sääntö on poistettu. teollisuushan on meille äärimmäisen tärkeässä asemassa. Voitteko tässä suhteessa tehdä sen hyväksi jotain? Yeah. Puheenjohtaja Sorinio seuraavana. President. Kiitos. Puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Sanoit, että meillä on geopoliittinen komissio, jotta Eurooppa tällaisena tunnistettaisiin. Meillä täytyy olla työkalut jotta meistä tulee uskottava moninkeskeinen toimija, joka edistää kestävää reilua kehitystä. Ja kaksi asiaa tässä. Euroopan avaruusohjelma ensiksi. Olin varjoesittelijä tästä aiheesta SND-ryhmälle. Meillä oli kolmen osapuolen sopimus, toimielimen välinen sopimus. Ja ainoa, mikä tästä puuttuu, on rahoituskehys. Suomen puheenjohtajakaudella kaudella digitaalinen Eurooppa-ohjelma leikattiin. Sinä vesitettiin Horisontti Eurooppa-ohjelmaa. E Eikä tämä auta nyt avaruusohjelmia erityisesti Kopernikosta, joka oli äärimmäisen tärkeää havainnoinnin ja energiasiirtymän kannalta. Mitä me voimme tehdä, komissaari, jotta nämä kaksi ohjelmaa ei täysin tyhjennyt rahoitusta? Ja sitten Pekkarinen. <clears throat> Arvoisa puheenjohtaja ja, <clears throat> ja komissaari, I would like to say in Finnish few words. Yeah. Olemme ja meidän teollisuus on erittäin riippuvainen Euroopan ulkopuolisista raaka-aineista. Niin sanottujen harvinaisten maametallien osalta olemme jopa 90 prosenttisesti riippuvaisia Kiinasta – olemme päättäneet edistää myöskin sähköautoilua ja sähköautojen tuloja eurooppalaisille markkinoille. me itse tuotamme tällä hetkellä erittäin vähän niitä raaka aineita koopolia liittumia, nikkeliä mitä tarvitsemme nimenomaan pattereiden akkujen valmistamiseen. kysymykseni kuuluu onko tämä asia harvinaisten maametallien saannin turvaaminen erityisesti sähköautoilua varten teidän prioriteeteissa. Thank you very much, uh, Madam Vice. Paljon kiitoksia, Rava Vice, EPP. Kiitos. Rava Sullivan von der Leyen sanoi, että PK-yritykset ovat Euroopan selkäranka. No, kun minä luen uutisia digitaalista Euroopasta, siinä mainitaan kaksi ongelmaa koskien Euroopan digitaalista profiilia, jotka saattavat estää meitä saavuttamasta yritys- ja poliittisia tavoitteita ilmaston ja kaupan suhteen. Sanotaan, että meillä on nyt 900 000 työpaikkaa vapaina, jossa tarvitaan digitaalista osaamista. Kysyisin teiltä, mitä te ja teidän kolleganne aikovat tehdä tämän suhteen? Sitten toinen ongelma. Digitaalinen Eurooppa puuttuu, eli noin yllä puolessa työpaikasta tarvitaan lisäosaamista, jotta voidaan käyttää tätä digitaalista kalupakkia ja jotta pk-yritysten kunto kohenisi sitä myötä. Kollega Boslager, Greens. Kollega Boslager, vihreistä. I want to ask a question. Kiitos, haluaisin tämän kysymyksen Kaksi kysymystä teidän datastrategiasta, niin sanoitte äsken, että haluatte tiedon talentamisesta Euroopalle prioriteetti. Miten aiotte käytännössä tulla tehdä tämän, jos tällä hetkellä parhaas palvelu tulee Yhdysvalloista? Ja sanoitte, että haluatte painottaa sitä, että vahvistettaisiin tällaisen anonymisoidun tiedon käyttöä, että voitaisiin saada digitaalistumista aikaan EU-ssa ja julkisella sektorilla. Tähän liittyy kuitenkin ongelma siinä, että tiedon jakaminen on asia, joka liittyy paljon yhteistä arvoa, mutta välttämättä se ei ole yksittäisten toimijoiden etujen mukaista. Ja, e, joten miten aiotte saada aikaan sitä tietoa jaetaan? Aiotte sen päivittämällä kilpailulainsäädäntöä vai luomalla erilaisia houkuttimia? Mitä näitä toimia? Thank you very much, eh, Madame Solis Perez. Kiitoksia, Solis Pares seuraavana. No, no, no. Kiitos komission. Meillä on todellakin paljon taitoa Euroopassa, mutta todellisuudesta näyttää siltä, että nämä uudet startup-yritykset, niillä on vaikeuksia kasvaa. todellakin menestä markkinoilla myöskin vaikeuksia saada rahoitusta. Kokonaisuudessaan monet yritykset ovat todellakin jättämässä Euroopan unionin, koska oli riittävästi rahoitusta, jotta voisivat laajentaa toimintaansa ja ja täytyy saada aikaan toisen tyyppisiä ekosysteemejä tällaisille innovatiivisille toiminnoille. Ja se toisessa kolmannella rahoituskierroksella, josta lakin on vaikeampi saada äh, riskipääomaa, joten me olimme hukkaamassa ajatuksia, yrityksiä ja inhimillistä pääomaa ja haluaisin saada tietää, mitä te tulette esittämään tässä strategiassa, joka koskee PK-yrityksiä, teollisuusstrategiassa, niin jotta voitaisiin kohdata tämä rahoitus, on kysymys, joka Euroopassa on, joka liittyy nimenomaan siihen, että pyritään laajentamaan toimintaa. Nämä startup-yritykset, niiden täytyy todellakin voida jäädä Eurooppaan ja kasvaa Euroopassa. IPP. EPPn edustaja Kubilius, entinen pääministeri. Paljon kiitoksia, herra komissaari, esityksestänne. Olette täysin oikeassa. Data on tulevaisuutta. Ja esityksenne oli hyvin asiallinen. Kaksi kysymystä. Datan lisäksi on muitakin asioita, joita nopeasti tarvitsee kehittää. Esimerkiksi geenieditointi, joka voi luoda paljon bisnesmahdollisuuksia – ja mahdollisuuksia taistella ilmastonmuutosta vastaan. Ja Eurooppa on vähän oudossa tilanteessa, koska öö, ka, me kaikki isot maat käyttävät geenimuunteltuja organismeja Eurooppa kieltää ne. Mitä te tehdä? Minä tulen Keski-Euroopasta, Baltiasta. Meillä on yhteisiä asioita kuin globaali kilpailu – mutta meillä on vähän alueellisiakin kysymyksiä. Esimerkiksi hidastuva konvergenssi. Taloudet hidastuvat ja me tarvitsemme jonkinlaista strategiaa, joka on keskittynyt myös omiin ongelmiimme. Mitä mietitte? Herra Tuot. Thank you, dear Kiitos, hyvä komission jäsen. Kiitos siitä, että tulitte ITRE-valiokuntaan. Minun mielestäni nouseva digitaalinen teknologia, kuten robottialue ja tekoäly johtavat siihen, että syntyy uusia tuotteita ja palveluita, jotka mahdollistavat uusia mahdollisuuksia taloudellemme ja yhteiskunnallemme. Uskon, että hyvät esimerkit ovat oikea älykäs ympäristö. Totta voitaisiin täysin hyötyä mahdollisuuksista, joita nämä uudet tuotteet tarjoavat ja uudet palvelut tarjoavat olisi tärkeää saada aikaan lisää investointeja nousevaan digitaaliseen teknologiaan. Se on ratkaisevan tärkeää. Minun mielestäni vain selkeät ohjeet komissiolta voivat saada aikaan lisää investointeja yhdistettynä tutkimukseen ja innovaatioon. Nämä teknologiat saataisiin saada, voitaisiin saada jokaisen kansalaisen yrityksen käyttöön. Minä haluaisin kuulla, mikä on teidän mielipiteenne tästä asiasta. Mitä täydentäviä toimia komissio aikoo tehdä, jotta saataisiin aikaan luottamusta turvallisuutta kuluttajille ja yrityksille. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Edustaja Kutasaan. Thank you, Chair, and welcome. Kiitos, puheenjohtaja. Tervetuloa tänne, herra komissaari. Olen iloinen, että mainitsitte EAIn suunnitelmat ja myöskin tekoälyn luotettavuuden. Se on tärkeä teknologia ja siihen liittyy myös haasteita, joita mennään kohtaamme. Ja epätasarvoa syntyy stereotyypittelyistä ja, suku, ja tämä vaikuttaa sukupuolten tasa-arvoon ja markkinoihin. Mitä suunnitelma teillä on puuttua tekoälyn ja sukupuolten tasa-arvoon? Ja sama koskee datan käyttöön julkishyödykkeenä. Ja miten te voitte taata hedelmällisen yhteistyön datan keruussa julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken, eh, että meillä ei synny digitaalista epätasa-arvoa, kun data keskittyy liikaa. Kiitos Andersen. Thank you, Mr. Breton. Um, I... Herra Breton, minä olen kyberturvallisuuskeskus asian osalta esittelen. Haluaisin tehdä kysymyksiä teille kyberturvallisuusosasta. Olemme yhtä mieltä siitä, että kyberturvallisuus on yksi kaikkein tärkeimmistä aiheista seuraavina vuosina. Tällä hetkellä vastaukset ovat kaikki epä, epämääräisiä ja haluaisin kuulla hiukan enemmän suunnitelmistanne kyberturvallisuuden alueella yleisesti. Minkä tyyppisiä malleja tai lainsäädäntötyötä te tulette tekemään kyberturvallisuuden alueella ja kysymys, joka liittyvät tähän kyberturvallisuuskeskukseen, siitä haluaisin kuulla myös siitä, mitä suunnitelmia on tämän keskustelun osalta, koska nyt on suuri konflikti joidenkin jäsenvaltioiden välillä ja tarvitaan ratkaisuja. Täytyy saada aikaan liikettä kyberturvallisuuskeskuksen osalta ja haluaisin kuulla, mitä ovat teidän suunnitelmanne. Thank you very much. Kiitos. Eva Kaili. Thank you. Thank you. Uh... Kiitos. Maailma muuttuu. Kysyisin, kun meillä on neljäs teollinen vallankumous ja uutta teknologiaa ja dataa sen ytimessä, ja se paradoksi, että globalisointistuminen on johtanut protektionismiin, miten me voimme välttää protektionismin? Sitten meillä on teknologinen kylmäsota. Jotkut maat paikallistavat, lokalisoivat internetiä ja dataa, ja sitten me haluamme kuitenkin vastavuoroisuutta. Me haluamme myös luoda globaaleja standardeja datan liikkumiseksi, niin kuin tapana oli ihmisten ja palveluiden hyödykkäinen suhteen ajatella. Miten te tartutte tähän paradoksiin? Ja kun me visiota ja johtavuutta tarvitsemme, pysäksemme relevantteina, haluaisimme kysyä, miten voimme saavuttaa tuo tasapainon, jotta me sotlemme yksityisyyttä, joka on perusarvo, ja toisaalta me oletusarvoisesti luomme uusia velvollisuuksia, mutta emme halua myöskään hidastuttaa, jäykistyttää innovointia. Tämä ei ole helppoa, mutta te olette hyvin asiasta perille ja uskon, että voimme löytää ratkaisuja. Salini. Grazie. Eh, tre punti. Eh, Kiitos. Haluaisin puhua kolmesta asiasta. Ensinnäkin tästä hiiliverosta. Kysymys on välttämättömästä toimenpiteestä yhdellä edellytyksellä, nimittäin että siitä ei tule mitään vaihtoehtoa eh, päästökauppajärjestelmälle, vaan että nämä voivat toimia rinnakkain, koska muussa tapauksessa meidän teollisuutemme tästä joutuisi kärsimään puhuitte hyvin tärkeästä kysymyksestä, nimittäin siitä, että on olemassa juridinen lähestymistapa, jota harjoitetaan kilpailupääosastolla, joka liittyy antitrustitoimiin. On olemassa yrityksiä, joita täytyy valvoa. Ja siksi on tärkeää, että meidän teollisuuttamme, meidän yritysmaailmamme ei tuhota. Sitten kolmas asia on avaruus te puhuitte siitä, että pitäisi sopeuttaa hallinnointia tässä kysymyksessä. Olen tässä yhtä mieltä kanssa, mutta mitä olette ajatelleet asiassa? Enkä puhu nyt sunkaan budjetista. Oh ja, merci, merci president. Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Esitän kysymyksen ranskaksi. Teillä on puolustus ja avaruus teollisuus myös salkussa. Niin nämä ovat äärimmäisen tärkeitä aloja. Euroopassa puolustusrahastossa on ongelmia rahoituksen kanssa, kuten myöskin Brexitin aiheuttamia ongelmia, koska kun yhdistynyt kuningaskunta lähtee unionista, kyseessä on ollut tärkeä sotilaallinen valtio Euroopan unionissa. Ja tiettyä vastahakoisuutta on joistakin jäsenvaltioista nähtävissä, jotka viittaavat artikloihin 3, 4 ja 6 sopimuksessa ja sanovat, että kansallisten etujen nimissä ne kykenevät ryhtymään aloitteisiin, joiden avulla ne suojaavat turvallisuuttaan. Mitä aiotte tehdä, kun pyritte luomaan todellisen eurooppalaisen puolustusalueen ja saada aikaiseksi todellisia eurooppalaisia tarjouskilpailuja. Viisi kollegaa vielä. Pyrin antamaan kaikille puheenvuoron Kumpulanatri seuraavana. Thank you, uh, Mr. Commissioner. Herra komissaari, olen samaa mieltä, että teollisuuden tuottavuuden pitäisi kasvaa, että ihmiset saavat osansa palkkoina ja tuloina. Ja tämä on olennainen osa tulevaa taloutta, eli minä uskon paljon dataan uuteen tulevaisuuteen. 5 puhutaan paljon, mutta se tarvitsee myös infrastruktuuria, eli miten saadaan lisättyä kuluttajien ruokahalua ja miten saadaan äh, teleoperaattorit investoimaan nopeammin. Meillä oli tämä koodisto, joka hyväksyttiin viime vuonna nämä 5G taajuuksien jakamisen olisi pitänyt alkaa, mutta pahasti ollaan perässä. Jotkut maat eivät ole edes aloittaneet ja jotkut maat ovat vasta aloittelemassa kokea, että minä haluan, että datatalous on sellaista eurooppalaista investointia, joka luo parempaa elämää, parempaa ilmanlaatua, parempia salaisuuksia, eikä tämä onnistu, jos ei meillä ole parasta infrastruktuuria. Muuten muut maan osat johtavat, jos on otettava vakavasti. Sitten on puhuttu rahasta, kuinka paljon rahaa käyttää, mutta on se surullista, että maksatte, että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 Haluan esittää teille kaksi lyhyttä kysymystä. Ensiksi koskien dataa. Mistä te aloitatte terveysdatasta, kun mainitsette tämän? Ja toinen avoin data. Jos data on niin tärkeää omaisuutta, Pitäisikö myös miettiä uudelleen avointa koskeva politiikka? Uh, monsieur... Kiitoksia kovasti, edustaja Kristof Sorona. Kiitos, puheenjohtaja. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma mahdollistaa sen, että Euroopasta voi tulla moraalinen johtaja ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta mutta tätä kautta tulee monia ongelmia meidän teollisuudellemme. Pääkilpailijat eivät ole valmiita luopumaan perinteisistä energiaresursseistaan. Mitkä ovat toimenpiteet, joita te aiotte käyttää ulkoisten kilpailua vastaan? Miten te tukea meidän teollisuuttamme ottaen huomioon kansalliset erityispiirteet, koska se, että loppuu ydinenergiasta joissakin maissa, tulee viemään pohjaa pois kilpailukyvyltä. Ja vielen Dank. Ich verspreche auch. Minä aion myös olla mahdollisimman lyhyt sanainen. Olen yhtä mieltä kaikkien kollegojen kanssa, jotka ovat esittäneet kysymyksiä, jotka liittyvät perinteisen teollisuuden rooliin. Minä itse tulen alueelta Saksasta, jossa teräksellä on ollut merkittävä rooli, mikä on tärkeä strateginen perusteollisuus. Meillä on valtaisaa investointitarvetta, mutta päinvastoin kun me herra busekuskoa, terästeollisuuden tuotantoa voidaan jatkaa korvaamalla hiilivedyllä. Meillä on mahdollisuuksia suhdannetilanteen kautta päästä, päästä eteenpäin. Meillä on sitä enemmän mahdollisuuksia myöskin tämän rajaveron kautta eh, saada mahdollisuuksia huolehtia tilanteesta turvatoimilla ja mikä johtaa siihen, että teräs monista maista, joissa tuotanto tapahtuu niin, että syntyy paljon hiilidioksidia tulee markkinoilta. Että voisitte rauhoittaa minua, jos teidän teollisuuspoliittinen strategianne tässä kysymyksessä olisi sellainen, että se on todella hyvin laajalle katsoista. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoro komissaarille. Paljon vaikeita kysymyksiä mm, ja paljon kysymyksiä on vaikea vastata kaikkiin. Ja lopuksi sitten edustaja Griffin saa vielä puheenvuoro, jossa hän voi sanoa hyvästit. Nyt teillä on mahdollisuus käydä mm, tai antaa vastauksenne. Ja näette, että tästä on kovin monet kovin kiinnostuneita. Pit. A huit minutes. No. Pas Bon, Kahdeksan minuuttia, seppäs on vähän. Kiitos tästä keskustelusta, joka minulle arvokasta, koska saan näkemyksen prioriteeteistanne. Minun salkkuni on iso ja kaikki asiat tärkeitä. Ja kun teollisuudesta puhutaan, puhun kaikista teollisuussektoreista. Totta kai digitaalisuus muuttaa, mutta tavoitteeni on, että perinteinen teollisuus säilyy ja kehittyy. Me tarvitsemme tästä nykymuotoista teollisuutta aina, mutta puhuin työkaluista, joista voi käyttää sen kehittämiseen. En halua mitenkään monimielinen me haluamme suojella teollisuutta. Meillä on siirtymäkausi, pitkä siirtymäkausi, joka määritelmästi luo epävarmuutta ja se on legitiimiä. Ja minä haluan tukea muut. Tämä muutos kauden aikana minun mandaattini on rajoitettu, mutta nämä aloitteet, joista puhumme tänään, ovat kestäviä. Ja Nikola Schmidtille sanon, että emme jätä ketään tien varteen. Meidän teollisuutemme tarvitsee kriittisiä raaka-aineita. Ja niiden hankkiminen on yhä tärkeämpää. Me määrittelemme, mikä on tämä raaka lista, Me tulemme julkistamaan sen, päivittämään sitä, mutta kun me arvioimme geopoliittisia riskejä, jotka liittyvät raaka-aineiden hankintaan. Me tarkastelemme myös sitä, mitä Euroopassa on saatavilla. Euroopassa on paljon kriittisiä raaka-aineita saatavilla. Joitakin, joita ei tunnettu, joistakin ei ole vielä tehty lö- löytöjä tai otettu näytteitä. Kopernikus tarvitsee näitä kriittisiä raaka-aineita esimerkiksi, ja meidän täytyy tuntea paremmin Euroopan maaperä, joka on vielä huonosti tunnettu. Eli energia, sen tukeminen, se on minun prioriteettien ytimisessä, vaikka tänään painotin enemmän tekoälyä ja dataa, koska se on ensimmäinen asia, josta tulen puhumaan teille ja tulen esittelemään teille sen maaliskuun alussa. No, ei, kun helmikuun alussa puhuja korjaa. Eli palataan tähän on toinenkin aihe, josta ei ole paljon puhuttu. Se on meille hyvin tärkeä. Palvelut. Käytän paljon aikaa siihen. Siitä ei ole vielä puhuttu paljon aikaa, mutta se, mikä minua keskustelussa kiinnostaa, on, että yhä enemmän teollisuudessa palvelut ovat kytköksissä siihen. Ja tulee puhumaan tästäkin myöhemmin. Ja äh, minä näistä slo- iskulausta pidän ja tämä avaa vammasta puhuttu, tällä hetkellä meillä on sektoreita, joillakin me tarvitsemme suver, enemmän suvereniteettia tällä sektorilla. Puolustus ja avaruusteollisuus ovat tällaisia. Ja ydinenergia ihan sulkumerkeissä. Meillä on avainaloja. Meillä on joitakin mekanismeja. Pitääkö näitä kaikkia liputtaa? En tiedä. Mutta te varmaan ymmärrätte, missä mennään suhteessa tähän ongelmatiikkaan. Ja sitten suoraan tai epäsuolesti tässä hiilimekanismissa otettiin esille, josta puhuin, on jotakin vielä paljon tärkeämpää. Se on tämä tasainen pelikenttä, Ja tässä siirtymäkaudessa – meillä on työkaluja tähän, me tulemme käyttämään niitä. Nämä tuotteet ja ra- raaka-aineet tai osat, jotka tulevat Eurooppaan, komponentit, jotka tulevat Eurooppaan, niin ne täytyy noudattaa sääntöjämme. Tämä koskee niiden sosiaalista lähtökohtaa, alkuperää. Se on meille tärkeää. Kysymys ei ole siis ainoastaan hiilimekanismista. Tästä on tietysti puhuttu jo paljon – mutta kanssa kaikki muut työkalut. Ja uskokaa, että käytän Phil Hoganin kanssa käytän paljon aikaa siihen, että voimme soveltaa tätä kun meillä tulee sellaisen alueen EUn ulkopuolelta yrityksiä, jotka tarjoavat tuotteita ja perustavat yrityksiä Eurooppaan, mutta ne saavat valtion apua. Nämä ovat kysymyksiä, joiden parissa me käytämme valtavasti aikaa. Minä pidän tästä vertailusta Kiinan ja Euroopan suhteen. Meillä on taloudellisesti painava alue, se on isompi kuin naapureiden. No niin normaalia, että vertailuja tehdään. Ja normaalit ei ole sinisilmäisiä. Ovat suhteet mitkä tahansa, olivat ne vanhat. Tai kun sellaiset, kun nyt maailma on vähän vähemmän monikin monenkeskeinen, mutta vai, kauppaa täytyy käydä. Ja myös täytyy välttää vilpillinen kilpailu, missä sitä nyt sitten esiintyykään. Komissio kaikessa tässä. Meillä on ehkä vähän byrokratia perintönä. Öö, mä, mä, joku, jollain on vaalikampanja, hän e- e- ehdottaa jotain. Me ollaan tästä yksi yhteen lähestymistavasta. Uskon, että saamme merkittäviä tavoitteita asetettua. Olemme paljon puhuneet myös avaruusteollisuudesta. Ja on tärkeää, että me olemme uskottava toimija – On meidän tästä Galilean hallintakysymystä. Yksi tapahtuma, joka oli kesällä, se oli yhteydessä vähän huonoon hallintaan. Pelkäsi, että siihen on selittänyt muitakin syitä. Se merkitsi, meillä ei ole viikon, viikkoa melkein mitään palvelua, vaikka meillä on lähes miljardi käyttäjää. Se oli huonosta koordinaatiosta kiinni, huonosta hallinnasta. Ja minun tehtävä oli ehdottaa uutta hallintajärjestelmää. Sitä ei ole vielä käytössä, kun asetusta ei vielä sovelleta. Ja meidän täytyy ESAN, GSAN ja komission kanssa sopia yhteistä työtavasta. Ja minä totta kai olen mukana. Sitten rahoitus. Totta kai se on olennaista. Tämä että useamman kerran tästä. Tämä, ää, niin puolustus, niin avaruusteknologia, niin digittipuoli. En puhu sitä sen enempää. Se on minulle äärimmäisen tärkeää tulevaisuutta kannalta, suverenisuuden kannalta. Suomi on tehnyt ehdotuksensa. Se on meille lähtökohta. Mutta luotan teidän tukeen, että luvut kasvavat ehdotetusta. Se on ihan välttämätöntä. Tämä koskee myös kyberturvallisuutta. Siitäkin on puhuttu. Minä olen ihan valmis syvällistämään tätä teemaa. Ehkä meillä voisimme luoda pienen ryhmään. Ei tämä minuutissa onnistu. Me jäämme tämän problematiikan 80 prosenttia 50 tuollaista datasta 20 prosenttia, sitä tulee olemaan Euroopassa, meillä tulee olemaan datakeskuksia, ne muuttavat kyberturvallisuuskysymyksen merkittävästi. Tämä hyökkäys pinta-ala kyberturvallisuuden termein tulee kasvamaan. Ja tämän hyökkäys pinta-alan kasvu tekee välttämättömäksi sen, että me työskentelemme direktiivin Seniksen parissa ja me tarvitsemme myös kyberturvallisuustutkimuskeskusta. Ja minä sanon, että tämä jää jomin jäsenvaltioiden kesken, mutta tulee nyky pohjohtajakauden, Kroatian pohjohtajakauden työskentelemään vauhdilla, jotta otettaisiin päätöksiä – jotta näitä keskuksia saataisiin. Ja voin luottaa teihin, koska te olette tärkeä toimija tässä aiheessa. Sitten pk-yrityksen startupien rahoitus. Sekin on olennainen teema. Meillä on työkaluja, rahastoja, rahastojen rahastoja. Tarvitsemme enemmän vääntöä tämän suhteen, rahoituksen tehokkuuden suhteen, meillä on suuri ero Yhdysvaltoihin. Datan suhteen monet startupit työskentelevät, hyödyntävät digitaalisia mahdollisuuksia. Me tulemme näkemään startup-yritysten räjähdyksen, siis määrän räjähdyksen, ja meidän pitää niitä tukea. Ja sitten hiilisopeutuminen, tämä spesifinen teema, se ei ole vaihtoehto millekään. Päätettiin vetää tämä siirtymä. Eikä pyritään ainoastaan rankaisemaan ketään. Me haluamme työkaluja koko Eurooppaan tämän pitkän siirtymäkauden rahoittamiseksi. Tässä vihreässä paketissa 10 miljardia, ei se ole mikään pikku rahaa. En nämä ole pikkusummia. Sitten kohtuulliset palkat ja tämä vertailu sen kanssa, että me tarvitsemme infrastruktuurin, joka auttaa telekom puolella 5G, kaikkia eurooppalaisia, eikä vain muutamia. Ja sitten täytyy myöskin ajatella lis- lup- toimilupien lisensoinnin kustannuksia. Työkalulla on välineitä, jotka mahdollistavat paikallisesti vauhdittaa asioita, mutta se on totta, että äh, mutta äh, todella kysymys on siitä, että jäsenvaltiot on kiihdytettävä vauhtia, jos ne haluavat työtyä tästä. Me olemme jäljessä, mutta aikataulusta, mutta täällä oli kokonaisuudessaan niin paljon kysymyksiä. No, se osoittaa kuitenkin, että teillä on niin paljon kiinnostusta ja teillä on niin paljon toimivaltaa ja, ja no, tämä on fantastista minulle puhua meppien kanssa, jotka hallitsevat ja tuntevat näin hyvin aiheet ja tunsin oman maan parlamenttini ja, ja rahoituspuolella on paljon siellä. En halua mitenkään vertailla, mutta mutta, mutta se, mitä sanoin, varmaan antaa teille kuvan siitä, mitä minä ajattelen teistä. Toivottavasti palaan, voin palata tänne pian puhumaan teille kaikista aiheista. Ehkä sektorikohtaisemmin. Äh, sitten äh, puhun yhdestä aiheesta, vaikka turismipalvelut, äh, raskasta teollisuudesta, jos haluatte olen valmis palaamaan pommaan kaikista näistä kysymyksistä. Me olemme organisoituneet, meillä on tiimi paikalla, johtaja, pääjohtaja, voimme jatkaa erittäin tehokasta työtä. Kiitos. Uh, Me kuunnellaan vielä edustaja Griffinia muutaman minuuttia. Kiitoksia, hyvä komissaari, tästä laista vastauksesta. Odotamme mielenkiinnolla Euroopan komission kantaa suhteessa tekoälyyn ja teidän näkökantaanne teollisuuspolitiikkaan. Ja luonnollisestikin meillä on suuri kunnia saada keskustella teidän kanssanne vielä yksityiskohtaisemmin näistä aloista, joita ehdotitte. Lopuksi sitten muissa asioissa annan uh, Theresa Griffinille puheenvuoron. Uh, you know uh, the British Niin puheenjohtaja, tiedätte, että Britannian työväenpuolueen edustajat halusivat jäädä. Me olemme brittejä ja eurooppalaisia. Kaikille nuorille ihmisille, ihmisille minulle, jotka äänestivät EU-ssa pysymisen puolesta, haluan sanoa, olen pahoillani. Niin Haluaisin erityisesti ottaa kunnioitusta tyttärelleni, joka viimeisten 20 vuoden ajan on, on kävellyt rinnallani niin ollut mukana tässä upeassa eurooppalaisessa hankkeessa aivan oikein. Tekijänoikeuden digitaalinen laatu, oikeamainen siirtymä, uusiutuvat energialait, energiatehokkuus, energiaköyhyys. On monia ihmisiä, joita voidaan kiittää meidän upeita tulkkeamme, meidän neuvonantajiamme. Minä varmaan unohdin jonkun, olen pahoillani. Emily, Jemily, Jeremy, Chris Poles, en olisi ollut toimijoimissa Chris Williamson, Charlotte, Andre, Victoire, Fraser, Daria, Andy ja monet muut. Ja edustajakumppaneille, jotka ovat tehneet työtä puhtaan energian paketin hyväksi, kaikkien Euroopan kansalaisten hyväksi. Tässä tässä on todellakin kysymys ihmisistä. Kaffe Petra Martina, Eduard Ismail, Solita Dan, Carlos, Cornelia, Miriam, Jutan, Christian, Senka, jotka antoivat minulle tämän lisäpuoli prosenttia energiatehokkuutta. Energiatehokkuudesta voisin vielä sanoa kaikille, jotka ovat läsnä. Energiatehokkuuden lisäämisellä 3 miljoonaa kotia voidaan, voitiin uudistaa ja 7 miljoonaa ihmistä päästiin, päästiin energiaköyhdestä. Missä on itse todella, todella tehty aivan upea Claude Thomas. Busek, te tiedätte, että minä rakastan teitä. Mutta ottakaapa nyt vain jalka pois kaasupolkimelta. Uusille jäsenille Jens ja muille kollegat ovat minun vieressäni uudelle komission jäsenille, henkilöstölle, Laura, Antonio, jotka ovat täällä salissa. Jos sallitte, haluaisin päättää laulun Liverpoolista ja se menee näin. When you walk through a storm. Kun kuljet myrskyn lävitse, pidä pääsi pystyssä. Äläkä pelkää pimeää myrskyn lopussa taivas on kultainen ja kaunis vih, hopeinen laulu kuuluu leivolta. Kulje tuulen lävitse, kulje sateen lävitse, vaikka unelmasi olisivatkin häipyneet, jatka kävelemistä, pitäen toivoa sydämessäsi. Hyvä etkä koskaan kulje yksin. Britannia on teidän kanssanne, ette koskaan kulje yksin. Thank you so much. Thank you for your role. Thank you to you, to you and all colleagues which... uh... Kiitoksia teille ja kaikille kollegoille, jotka ovat näiden vuosien aikana työskennelleet ITRA-valiokunnassa näkemiin ja pidetään läheistä yhteistyötä, tehdään tulevaisuudessakin sitä. Colleagues, we see each other on... Hyvät kollegat, nähdään 17. helmikuuta.